niin silloin käsiteltiin asioita eri tavalla kuin miten niitä nyt tulisi käsitellä, joten toivottavasti huomenna nämä meidän esittämämme tarkistukset nauttivat suuremman osan tukea. Kiitoksia. Kiitos Ravelet. Keskustelu päättyy tästä aiheesta. Äänestys toimitetaan huomenna puolelta päivin. Our next item on the... Seuraavaksi esityslistalla on komission julkilausuma. PK-yritysten rahoitusta seuraavalla ohjelmakaudella tukevien EUn välineiden tarkistamista koskevat käytännön seikat. Tervetuloa komission jäsen Tajani, hän saakin puheenvuoron. Grazie, signor presidente. Kiitos herra puhemies, hyvät parlamentin jäsenet. Nyt kyse on siitä, missä määrin komissio aikoo auttaa PK-yrityksiä saada, jotta ne saisivat rahoitusta kasvua varten. Meillä on EU 2020 strategia, me olemme luvanneet, että me keskitymme kasvussa nimenomaan tietoon ja innovaatioon. Yritykset, jotka luovat uusia yri, yrittäjät, jotka luovat uusia yrityksiä, luovat myös uusia työpaikkoja. Ja he luovat näin myös kasvua meidän täytyy toimia siten, että yrityksillä on käytössään riittävät voimavarat, mukaan lukien myös totta kai rahoitus. Varsinkin tämä koskee innovointia. Edelleen toistan toistamistani kasvua ei ole, jos ei ole kasvua, ei ole kilpailukykyä, eikä ole kilpailukykyä, jos ei ole innovointia. Ehdotuksella me ennen kaikkea me haluamme tähdentää sitä, mikä merkitys on tutkimuksella ja innovaatiolla. Kuten komission hyväksymä vihreä kirja viime viikolta innovaatioista toteaa, me haluamme yksinkertaistaa näitä yhteisön välineitä ja ohjelmia. Se edellyttää myös, että me huomioimme paremmin suhteemme kumppaneihin – Tämä edellyttää markkinoilla laajempaa läpinäkyvyyttä. Meidän täytyy yksinkertaistaa ja joustavoittaa asioita. Ne ovat avainasemassa meidän tulevassa työssämme. Che puntano a promuovere la crescita. Siinä tähdetään nimenomaan PK-yrityksiin ja halutaan lisää niiden kasvua. Yhteisön rahoituksen pitäisi olla tarjolla kaikille yrityksille ja helposti, varsinkin niiden kohdalla, joissa on jotain kasvupotentiaalia tarjolla. Tavoitteen saavuttamiseksi olen aivan vakuuttunut. Nämä välineet johtavat siihen, että pk pääsevät ohjelman piiriin niin, että voidaan huomioon jo saavutetut kokemukset, varsinkin niin, että voitaisiin miettiä, missä määrin joustoa tarvitaan, ottaaksemme huomioon markkinoiden muuttumisen tulevina aikoina ja varsinkin tulevalla ohjelmakaudella. Toiseksi komissio on omassa esityksessään halunnut korostaa rahoitusvälineitä ja niin, että päästäisiin siitä kulttuurista, joka on pelkästään perustunut tukiin, menisi siihen suuntaan, että annettaisiin luottoja yrityksille. Totta kai tämä suosii sellaisia, joilla on hyvä yrityssuunnitelma. Ja totta kai se edellyttää, että on tarjolla takkuita ja myös riskipääomaa, ja on puitteet kilpailukyvylle ja innovaatioille. Nämä välineet ovat olleet, menesty- eivät ole, ovat olleet välineenä jo menestyksellinen. Me olemme auttaneet jopa 100 000, siis 100 000 pk-yritystä. Ja kaiken kaikkiaan olemme auttaneet jo yli 300 000 yritystä koko ohjelmakaudella. Vielä haluaisin tärkeää sitä, että ensimmäinen investointisukupolvi on johtanut siihen, että meillä on 98 prosenttia käytetty pääinvestoinneista. Se, mikä tässä on olennaisinta, että vain kaksi prosenttia on, on puolestaan kohdistunut pk-yrityksiin. Mikä tässä vielä on tärkeää? On se, että ei ole kyse mistään virkavaltaisista välineistä, vaan tässä käytetään ennen kaikkea pääomariskirahoitusta ja pankkeja. Tässä ei tarvita Brysseliä. PK-yritykset ovat arvostaneet välineiden joustavuutta ja niin, että niitä on tarjolla helposti. Haluaisin vielä tässä tärjätä sitä, että muutama päivä sitten Euroopan neuvosto kehotti komissiota luomaan pääomariskirahoitusta yhteisön tasolla. Komissio aikoo näin tehdäkin ja ottaa huomioon neuvoston huolet, kun ajatellaan mitä aukkoja vielä on pääomariskirahoituksessa markkinoilla. Me olemme sitä paitsi hyvin tietoisia myös siitä, että tarvitaan myös takuuohjelmia varsinkin pk-yrityksille niin, että me olemme vakuuttuneita komissa siihen, että, siitä, että luottotakut ovat välttämättömiä sekä yhteisön alueella että alueellisesti. Me tarvitsemme johdonmukaisia välineitä, jotka on osoitettu nimenomaan pk-yrityksille. Siksi me kehottamme kaikkia jäsenvaltioita, jotka ovat käyttäneet rakennerahastoja, myös lisäämään ponnisteluita näiltä osin Tämä koskee varsinkin seuraavaa ohjelmakautta. Vielä haluaisin lisätä sen verran, että tällä välin Euroopan komissio ei ole ollut toimettomana. Syyskuussa käynnistettiin rahoitusfoorumi pk varten. Tarkoituksena on valvoa, missä määrin pk-rahoitusta on käytetty ja edistää parhaimpia käytäntöjä ja miettiä uusia ratkaisukeinoja. Tämä pysyvä foorum kokoontuu säännönmukaisesti. Siellä on mukana pk-yrityksiä ja luottolaitoksia. Siellä tarkastellaan markkinatilannetta ja oikeudellisia puitteita ja missä määrin rahoitusta on tarjolla. Siellä käydään myös keskusteluja keinoista edistää markkinoita ja eri välineitä. Ja siinä on siellä kerrottu myös, missä määrin menestystä on saavutettu näiltä osin. Lopuksi se, mikä myös tärkeää on, miettiä säännöspuitteita tässä erityiskiitokset kollegalleni Michel Barnierlle, jonka yhtenäismarkkina julkilausuma kertoo, missä määrin voidaan tehostaa myös pääomariskirahoituksen käyttöä. Tämä on meidän yhden tavoitteemme. Edistää sisämarkkinoita on parhaat olosuhteet kasvulle, kilpailukyvylle ja yrittäjyydelle. Jos ajatellaan pankkien ja pääomavaatuksia, eli Basel kolmosta, niin tämäkin kuuluu varmien salkkuun, niin me käsittelemme lainsäädäntöesityksiä tämän vuoden kesäkuussa. Komission esityksessä on mukana myös perusteellinen selvitys mikro- ja makrotaloudellisista vaikutuksista, jos tällaisia säädöksiä hyväksytään. Näin taataan se, että meidän esityksemme kalibroidaan tarkkaan, ottaen huomioon myös vaikutusten arvioinnin kun mietitään, mitä muut kumppanit tekevät maailman lopuksi. Toteaisin vielä, että parlamentti ja neuvosto budjettiviranomaisena päättävät, missä määrin käytetään rajoitettuja voimavaroja yhteisön tasolla. Siksi meidän on huomioitava totta kai rajoitukset rahoituksessa ja miettiä, miten parhaiten voidaan käyttää voimavaroja. Varmastikin nämä välineet johtavat siihen, että voimme käyttää yhteisön voimavaroja myös houkuttelemaan yksityistä rahoitusta. Minä jatkan työtä tällä saralla, että meidän työmme keskittyisi nimenomaan pk-yritysten kehittämiseen. Olen vakuuttunut muita lailla siitä, että se työ, jota tehdään tulevina kuukausina kriisistä päästäksemme, tai jos ajatellaan rakennemuutoksia teollisuudessa, niin varmastikin pk yrityksellä on oma osansa siinä minun mielestäni ovat ainoat, jotka voivat luoda uusia työpaikkoja niin, että voidaan huomioida myös sosiaaliset vaikutukset, joita kriisillä on ollut. Totta kai tämä on merkittävä porannuslauta uuteen vaiheeseen kriisin jälkeen. Grazie, komissario. Kiitos komission jäsen nyt me kuulemme puhujia poliittisista ryhmistä ensimmäisenä herra Bentsen kansanpuolueesta. Tack herr formen. Först tack till kommissär Tajani. Kiitoksia herra puhemies. Når vi har valgt att tage Kiitoksia, herra puhemies. Haluaisin kiittää komissaaria hänen alustuksesta. Tämä asia on esityslistalla, koska aiheen tärkeys on nyt suurempi kuin koskaan aikaisemmin. Meidän täytyy panostaa PK-yritysten tilanteen parantamiseen. Ja on kiistaton tosiasia, että PK-yritykset saavat yhä huonommin varoja käyttöönsä tilanteensa ja kilpailukykynsä parantamiseksi erityisesti talouskriisin jälkimainingeissa. Eli riittävää rahoitusta on vaikea saada paikkien, pankkien kautta. Pankkien myöntämän rahoituksen merkitys on keskeisessä asemassa ja tässäpä syystä onkin tärkeää, että me toimimme Basel kolmosen pohjalta oman pääoman järjestelmän käyttöön suhteen. Mutta lisäksi meidän täytyy huomioida myöskin muut kysymykset, kuten riskipääoma kysymykset ja oma, oman pääoman osuus. Riskipreemioiden määrät kasvavat toimintamahdollisuudet heikkenevät PK-sektorille ja tämä tarkoittaa sitä, että työpaikkoja menetetään. Euroopan pitäisi parantaa kilpailukykyään ja tämä tarkoittaa sitä, että meidän tulisi käyttää ja vahvistaa niitä välineitä, joiden avulla voidaan lisätä kehitystä ja innovointia PK-yritysmaailmassa. Minä todellakin toivon, että me panostamme enenevässä määrin siihen toimintaan, että PK-yritysten toimintavalmiuksia voitaisiin vahvistaa. Tarkoituksena on parantaa puiteohjelmaa ja mehän tiedämme, mitkä ohjelmat tällä hetkellä ovat käytettävissä, samoin kuten eri rahastot ja seitsemäs puite, tutkimuksen puiteohjelma. Ja tästäpä syystä on erikin, erittäin tärkeää korostaa sitä, että parlamentin tulisi tehdä kaikkensa tilanteen parantamiseksi. Kiitoksia. Edith Herzog on behalf of the... Kiitokset Herzog, ST-ryhmän puolesta. Kiitoksia, herra puhemies. Minäkin puhun äidinkieltäni nyt tässä keskustelussa. Niin, että PK-yritykset voivat sitten seurata puhettani kotomaassani. Kun aloitimme työmme tämän asian parissa ja esitimme pakettia, niin tavoitteena oli miettiä vastata siihen, onko pk-yrityksillä mahdollisuuksia päästä innovatiivisen tuotteiden Euroopan markkinoille. Toisena tavoitteena auttaa heitä leikkaamaan kuluja ja vähentämään virkavaltaisuutta. Palveludirekti on yksi esimerkki tästä. Kolmantena tavoitteena oli auttaa yrityksiä löytämään rahoitusvälineitä niin, että niitä olisi helpompi käyttää. Euroopan unionissa pk-yritysten osuus PKT on kolmasosa. Jos te näin tarkastellaan, niin minun mielestäni niin niiden osuus tavallaan on yksi kolmasosa Euroopan unionin budjetista. Jos sitä tarkastellaan, niin mikä niin siitä menee, mikä osa menee puolesta pk-yritykselle. Varmastikaan ne ovat tyytyväisiä tilanteeseen. 2010 vuonna 100 000 yritystä sai tämän ohjelman puitteissa tukea. Se on aika paljon, mutta jos ajatellaan kuinka paljon yrityksiä, PK-yrityksiä on, niitä kaiken kaikkiaan 23 miljoonaa, niin 100 000 on aika pieni luku. Mm, jos ajatellaan, että käytettävissä on ollut pääomariskirahoitusta, riskipääomarahoitusta 1,3 miljardia, niin kyse on kuitenkin aika pienistä summista. Komission jäsen meidän täytyy parantaa tilannetta. Meidän, me tarvitsemme sellaisen esityksen, jonka myötä kävisi mahdolliseksi käyttää näitä välineitä paljon joustavammin ja paljon tuloksellisemmin. Mitä tulee vuosikertomuksiin, niin minun mielestäni jäsenvaltioita pitäisi rohkaista toimiin niin, että vain puhuisi tuistaan. Herra komission jäsen, näiden poliittisten ryhmien puolesta toteaisin, että olemme kirjoittaneet teille kirjeen, älkää unohtako PK-yrityksiä. PK-yritykset ovat ne yritykset, jotka ovat kaikkien hankalissammassa jamassa näiden jäsenvaltioiden tiukkojen toimenpiteiden jälkeen. Ne ovat kuitenkin ne yritykset, jotka luovat työpaikkoja. Kiitoksia edustaja Serra Schmidt Alderyhmän puolestaan. Kaksi minuuttia. <clears throat> Kiitoksia herra puhemies ja kiitoksia komission jäsen. Teillä on kaikki syy olla kunnianhimoinen komissiossahan selvää on, että meillä on edestämme valtava haaste. Ja kun on todettu, meillä on yli 20 miljoonaa pk-yritystä ja kaiken kaikkiaan niiden osuus yrityksistä on 99 prosenttia. Kuten komission jäsen totesi, niin sanotaan, että PK-yritykset ovat ytimenä taloudessamme. Se pitää paikkansa esimerkiksi kuitenkaan sitä, että PK-yritykset eivät voisi kasvaa suuriksi. Siihen tarvitaan rahoitusmahdollisuuksia, kuten kollegat ovat todenneet ja kuten ne itsekin komission sen juuri mainitsitte. Niin, että hyödynnetään rahoitusmahdollisuuksia, joita on tarjolla. Ja esimerkiksi rakennerahastot on yksi esimerkki. Ongelmat ovat yhä lukuisammat, kuten herra Bentsen totesi, PK yrityksissä Euroopassa. Täällä parlamentissa, herra komission jäsen, me olemme luoneet valtavan määrän sääntöjä rahoitusmarkkinoita varten. Ne ovat tarpeellisiakin, mutta selvää on, että säännöt ovat lisänneet kustannuspaineita pk-yrityksille. Siitä on syytä olla tietoinen ja miettiä myös, kun uusia sääntöjä esitämme. Aina on hyvä olla tietoinen, mitä sääntö aina lopuksi maksaa. Herra Ventse mainitsi myös Basel-vaatimukset, mehän me tiedämme herra komission jäsen, te puhutte yksinkertaisuudesta, joustavuudesta ohjelmissa ja rahoitusvälineissä. Ei virkavaltaisuutta eikä hankalia sääntöjä, mutta sydän, käsi sydämellä komission jäsen, oletteko sitä mieltä todellakin, että PK-yritykset ja työntekijät ajattelevat, että Euroopan unioni miettii ylipäätään? Eikö ole paremminkin niin, että me lisäämme virkavaltaisuutta ja hankaluuksia? Tässä on muutettava asenteita. Meillä on 20 miljoonaa pk-yritystä Euroopassa, kuten todettu, mutta niin ikään meillä on 20 miljoonaa työtöntäkin Euroopassa. Tiedämme, että köyhyys lisääntyy, työttömyys lisääntyy. Ja minä olen sitä mieltä, että kyllä tässä komissionkin pitää toimia, on toimittava konkreettisesti rahoitusmahdollisuuksien hyväksi PK-yrityksille. Nimittäin siellä työpaikat syntyvät Euroopassa. Kiitos. Kiitos. Kiitos. Sitten seuraavaksi konservatiivi ECR-ryhmän puolesta herra Czarneski, olkaa hyvä. Panie przewodniczący, szanowni państwo, mówimy o sektorze gospodarki. Paljon kiitoksia, herra puhemies. Me puhumme talouden alasta, jonka rooli on keskeinen, todellakin keskeinen. Puhun siis PK-yrityksistä. Nehän luovat EU-ssa työpaikkoja. Ne tarjoavat eniten työpaikkoja, varsinkin verrattuna suuriin yrityksiin. Joten niiden merkitys on keskeinen, mutta juuri perheyritykset ovat kärsineet mitä suurimmassa määrin talouskriisin vaikutuksista. Ja tämän alan heikkenemisen vaikutukset sektori, sosiaalisella sektorilla ovat huomattavat. Me tiedämme, että suuret yritykset kykenevät taistelemaan voimakkaammin omien etujensa vaalimiseksi, mutta meidän tulisi tukea pk-yrityksiä, koska näin me myöskin samalla taistelemme kansalaisten ja veronmaksajien puolesta. Vielä yksi asia. Haluaisin korostaa seuraavaa. Jäsenvaltioiden ei tulisi syyttää unionia kaikesta, vaan niiden tulisi todellakin vaalia PK-yritysmaailmaa. Ja kiitokset Herzogille hänen sanomastaan. Kiitoksia EF. ryhmän puolesta herra Morganti. Prego. Signor Presidente. Herra puhemies, hyvät kollegat, viime vuosina mukaan lukien myös globaalin kriisin PK Yritykset ovat joutuneet yhä suurempi vaikeus saada lainaa, ja se on kuitenkin erittäin välttämätöntä, että heillä on mahdollisuus saada luottoa. Euroopan unionin tarjoamat mahdollisuudet ovat osoittaneet suuria aukkoja, ei ole riittävästi voimavaroja eikä kattavuutta. Siellä on myös hallinnollisia sääntöjä, jotka ovat hankalia, eikä tätä ja tämä on johtanut hyvin moninaisen intervention. Uudella ohjelmakaudella PK-yrityksille meidän täytyy nimenomaan yksinkertaisesti enemmän sääntöjä. Se on ollut suuri este, varsinkin kaikkien pienimmille yrityksille. Täytyy miettiä esimerkiksi, että olisi yhden luukun periaate EU-rahoitusta varten. Meidän täytyy myös uusia kannustimia saada uusille rahoitusmuodoille, uusille luottotusmahdollisuuksille, uusin takuin, suosia ennen kaikkea sellaisia yrityksiä, jotka ovat innovatiivisia ja teknologisia ja varsinkin alkuvaiheessa tarjota apua. Siksi me tarvitsemme konkreettisia mahdollisuuksia auttaa joustavalla tavalla yrityksen niin, että annetaan työntää miljoonille ihmisille. Varmastikin pk löytyy kaiken suurin myös kehityksen lähde. Kiitos. Seuraavaksi Stojanov, puolitoista minuuttia. Благодаря, господин председателю. Аз ще се включа в... Kiitoksia, herra puhemies. Olen kollegoiteni kanssa samoilla linjoilla PK-yritysten roolista. Olen samaa mieltä. PK-yritykset, nehän ovat kärsineet, jos mitkä, tästä kriisistä. Ja kollega Czarnetski oli aivan oikeassa sanottuaan, että useimmiten kyse on pk-yrityksistä, perheyrityksistä, joiden pitää tarjota perheelleen elantonsa. Kun kyse on suuresta yrityksestä, joka kohtaa taloudellisen kriisin, niin kriisi vain vähentää tuottoa, mutta kun kyse on pienestä yrityksestä, PK-yrityksestä, niin näillä yrityksen edustajilla ei ole millä hankkia elantonsa. Joten meidän täytyy tarkkaan miettiä, minkälaisia tarkistuksia me olemme esittämässä, sillä kaikki tarkistukset voivat haitata tulevaa tilannetta. Pelkät takuut eivät riitä. Me uskomme nimittäin että me tarvitsemme lisää pankkisektorin sääntelyä, eli että pk-yritykset voivat, voisivat saada enemmän varoja käyttöönsä. Minä nimittäin uskon, että PK-yritykset eivät ole samalla, samassa kilpailuasemassa suurten yritysten kanssa. Kiitoksia. Seuraavaksi puheenjohtaja Ryypi, puolitoista minuuttia. Kiitokset puhemies, arvon Arvoisa komission jäsen, ensinnäkin haluaisin kiittää äh, siitä, että erityisesti tämä SIP-ohjelma on luonut erittäin hyvät rakenteet tälle alalle. Myös Jeremy ja Jasmin ja erityisesti sitten Erasmus myöskin nuorille yrittäjille ovat olleet erittäin tärkeitä ja se on auttanut myös markkinoiden tuntemisessa. No sitten haluaisin myös kiittää Eh, näistä rahasto, rahastoista ja niiden edessä tehdystä työstä. Mutta komissaari Tajanille sanoisin, että 2020 tavoitteen puitteissa meidän täytyisi eh, vaatia pk-yrityksille 20 prosentin omaa pääomaa ja tätä vaaditaan pankkeilta, niin miksi sitten ei myös pk-yrityksiltä? Ja lisäksi sanoisin, että voittojen verotus tulisi suorittaa vain yhtiöissä ja omaa pääomaa tarvitaan yrityksen tueksi ja tämän verotuksen tulisi olla vain yksinkertaista. No sitten toinen asia, joka liittyy minulle, ovat nämä poistot, poistomahdollisuuden ei alle 5000 euron mielestämme 5000 on tässä poisto-oikeuden rajana ja se olisi mielestäni paras mahdollisuus saada riskipääomaa. Minäkin kiitän teitä ja sitten herra Kuutos, Kuutas vuorossa. Kiitoksia, herra puhemies Meidän täytyy pohjata työmme eurooppalaisiin periaatteisiin. Kaksi kolmasosaa kaikista työpaikoista luodaan PK-sektorilla. Ja kun katsotaan nykyistä kriisiä, niin kyllä PK-yritysten lainarahoitus saantimahdollisuudet ovat hyvin mitättömät. Pankit eivät ole kovinkaan avokätisiä, joten meidän täytyy parantaa tätä tilannetta. Toki on olemassa vaikeuksia, eli miten pk-yritykset voisivat saada varoja käyttöönsä rahastoista. Ja hallinnolliset puutteetkin ovat ilmeiset. Vuosina 2014-2020 meidän täytyy varmistaa, että pankki- ja yritysmaailman välillä viestintä toimisi paremmin. Eli minkälaisia viestintäkanavia on olemassa ja minkälaisia rahoitus mahdollisuuksia on tarjolla. Euroopan investointipankin pitäisi tukea eurooppalaista toimintaa ja tarjota myöskin teknisluonteista tukea myöskin kansallisella ja paikallistasolla, jotta PK-yrityksillä olisi paremmat mahdollisuudet saada rahoitusta toimintansa käyttöön. Kiitoksia. Prego. Rova Gardini, olkaa hyvä. Kiitos puhemies, komissaari, hyvät kollegat. Tämä on hyvin tärkeää, että vahvistamme nyt tukea ja sitoumista, sitoutumista pk-yrityksiin Euroopan markkinoilla. Ne ovat merkittävä osa meidän teollisuuttamme, meidän yhteiskuntiamme. Ne ovat todellisia menestystarinoita ja talouden elpymisen sankareita. Jos katsotaan vuotta 2008, ne ovat kasvaneet 27 jäsenvaltiossa merkittävästi ja luoneet yhdeksän miljoonaa uutta työpaikkaa. Todellinen työllisyyden moottori. Ja johtuen tästä kasvusta aluksi menetettiin yksi kolmasosa työpaikoista ja siksi niille on annettava käytännön työkaluja, jotta voidaan elvyttää pien- ja keskisuurten yritysten kantaa, jotta luodaan työpaikkoja, edistetään työllisyyttä, koska tällä tavoin voidaan palvella koko yhteiskuntaa. Tässä on avainasioita ja tärkeintä tämä on nimenomaan liikeyhteisölle. 18 prosenttia PK-yrityksistä ei saanut lainoja. Vuotta aikaisemmin se oli vain 12 prosenttia. Nämä tulevat nämä luvut EKPstä. Tarvitsemme hallinnollista yksinkertaistamista ja tämä pitäisi kaiken olla osa pienyrityssäädöstä, jonka herra Tajani mietinnössään esittelee ensi viikolla. Minä haluan muistuttaa, että minä olen Koillis Italiasta ja siellä kasvu ja kehitys on ollut vauhdikasta sen vuoksi, että meillä on tällainen älykäs luottojärjestelmä, jolla autetaan pk-yrityksiä lähtemään liikkeelle. Kiitos. gospod komisar tajani minusta tämä on hyvä iltapäivä euroopan parlamentille ja euroopan unionille kun keskustelemme asiasta joka vaikuttaa reaalitalouteen. puhumme palveludirektiivistä eu patentista ja nyt sitten uusista instrumenteista tukea pk yrityksiä. nehän ovat meille keskeisessä asemassa ja yhden uuden työpaikan luominen ei olisi liian vaikeaa PK-yrityksille, jos ne saisivat luottoja, mutta todistusaineisto kertoo, että luottoja niille ei myönnetä ja liikemiehet isoissa yrityksissä voivat saada luottoja. Tapasin yhden henkilön eh, viikonloppuna, joka tarvitsi 4000 euroa pk-yritykselleen alkupääomaksi. Hän ei sitä kuitenkaan saanut. Tämä on krooninen ongelma. Huolimatta siitä, että EKP on kapitalisoinut pankkeja, eikä tätä ole nyt realisoitu sillä tavalla, että siitä pk-yritykset hyötyisivät se, että pankit ovat liian isoja epäonnistuakseen, tästä pitäisi muuttaa tehdä uusi mantra, että pk-yritykset ovat liian tärkeitä, että neitä ei saa päästää epäonnistumaan. Jos ne saisivat tukea, joka ikinen pk-yritys voisi luoda yhden uuden työpaikan ja yksi uusi työpaikka päästäisi meidät tästä talouslamasta, jossa olemme. Ja se ei ole liikaa pyydetty, mutta tänä ilta, iltana, kun keskustelemme näistä uusista instrumenteista, joilla tuettaisiin pk-yrityksiä, voimme varmasti päästä pitkän matkan eteenpäin tässä asiassa. Paljon kiitoksia puhemies. Mr. Kelly.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 Gerbiamas gerbiamas Smulkaus vidutinio verslo Kiitos. Arvoisa komissaari, PK-yritysten rahoitus on edelleenkin iso ongelma. Huolimatta toteutetuista toimenpiteistä, olosuhteet näillä markkinoilla ovat edelleen kriittiset. Meidän on, me, mehän olemme nähneet Bank Watchin laatiman ra, raportin asiasta Siinä mitattiin investointipankin jakamia lainoja eri jäsenvaltioissa, neljässä jäsenvaltiossa tarkalleen ottaen. Ja tähän mennessä pankkien myöntämät luotot ovat olleet hyödyllisiä ainoastaan itse pankeille. 15 miljoonaa euroa on myönnetty kahdelle vuodelle ja varat menivät pankkeihin kuitenkin luonto, luoton myöntämis olosuhteita ja kriteereitä on tiukennettu pk-yritysten suhteen. Ja mielestäni tämä osoittaa, että tarvitsemme tällä alalla vahvempaa pankkisektorin valvontaa ja parempaa tukea Euroopan komissiolta. Kiitos. <coughs> puhemies. Tilanne monissa pienen pienissä yrityksissä ja keskisuurissa yrityksissäkin on kriittinen. Neoliberaalit politiikat ja talouslama ovat vaikuttaneet niihin voimakkaasti. Kymmeniä tuhansia pieniä perheyrityksiä Portugalissa monilla eri toimialoilla, kaupan alalla, palvelualalla ja muillakin on joutunut sulkema, ovat joutuneet sulkemaan ovensa. Tämä on johtanut köyhyyteen ja työttömyyden kasvuun. Yhteisöpolitiikoilla ei nyt saada aikaan positiivista vaikutusta monilla eu alueilla. Tarvitsemme politiikan täyskäännöksen, että voimme tukea todellisesti näitä pk-yrityksiä meidän on korostettava, että rahoitusjärjestelmässä on oltava luottoja riittävästi näille pk-yrityksille. Puhemies, Euroopan unioni on pk-yrityksen moottorina ja päätyönantajana, eikä työntekijöitä heti potkita pois ja kuitenkin EU on myöskin luonut vuosikymmenien ajan byrokratiaa ja aiheuttanut sillä haittaa. On tehty erilaisia PK-yritysaloitteita ja Basel 2 on laadittu ja tällä välin jopa Basel 3, mutta uutta tulevaisuutta varten. Innovaatio on tärkeää PK-yrityksille ja siihen tarvitaan rahaa ja tutkimusta. Meille on tärkeää se, että tulevaisuudessa EUn määrärahojen saanti olisi helpompaa kuin aikaisemmin. Valitettavasti monissa PK-yrityksissä ei tulla enää kokemaan näiden toimenpiteiden täytäntöönpanoa rahoituksellisista syistä. Kiitoksia. Minäkin kiitän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 colleghi. Puhemies, arvoisat kollegat. Minä pidin komissaari Tajanin puheenvuoroa erittäin hyvänä. Hän valotti asiaa, joka liittyy PK-yrityksiin, jotka ovat Euroopan tuotannon ja yhteiskunnallisen mallin yhteiskunnan mallina tärkeää, sillä on työllisyys. Kriisi ei ole ohi. Rakennekriisi liittyy markkinoihin. Sitä varten tähän liittyy myöskin globalisaatio. 90 prosenttisesti Euroopan talous muodostuu PK-yrityksistä ja sitä varten PK-yritykset ovat uskomattoman tärkeitä – ja siksi pitäisi niillä olla parempi mahdollisuus saada luottoja, vähemmän hallintoa ja vähemmän byrokratiaa. Eurooppalaisia varoja pitäisi pystyä paremmin käyttämään hyväksi, pitää olla enemmän yksinkertaistamista ja enemmän innovaatioon ja tutkimukseen panostamista. Kaikki tämä on jo sanottu ja Euroopan komission pitää laatia suuntaviivat ja niiden pitää olla ymmärrettäviä niin, että niistä saadaan informaatiota pk-yrityksissä riittävästi. Ja sen lisäksi kriisien aikaan ei voi olla niin, että PK-yritysten täytyy maksaa kaikki, kun pelastetaan suuria pankkeja, jotka kuitenkin saa, tuottavat voittoa koko ajan. Euroopan komission pitää ottaa uudessa ohjelmassa huomioon, nyt keskeytetään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 doresc să subliniez faptul că nu au fost eliminate încă. Kiitos puhemies. Haluaisin korostaa sitä, että PK-yritysten tiellä olevia esteitä ei ole vielä poistettu kokonaan. Siksi on välttämätöntä parantaa strategioita, suunnitelmia ja ohjelmia Euroopan komissiossa, koska 23 eurooppalaista pk-yritystä odottaa myönteisiä toimia Äh, julkiset tarjouskilpailut, ammattikoulutus, yrittäjyystuki ja tällaiset asiat, myös verotuspolitiikan parantaminen pk-yritysten osalta. Näitä odotetaan ja meidän on löydettävä tiemme ulos talouslamasta pk-yritysten kautta. Rahoitusinstrumenttien saatavuus pääsy sisämarkkinoille, niiden on oltava prioriteetteja. Kiitos. proszę państwa głównym warunkiem sukcesu polityki wobec przedsiębiorstw puhemies edellytykset menestyksekkäälle pk-yrityspolitiikalle perustuvat hyvin toimiviin sisämarkkinoihin, hyödykeliikenne ilman esteitä. Eli se merkitsee sitä, että kaikilla olisi pääsy markkinoille, mutta samaan aikaan yritysten pitäisi olla valmiita suurempaan kilpailuun. Se, että pääsee näille markkinoille, niin silloin PK-yrityksiä pitää kohdella tasavertaisesti muiden kanssa. Kyseessä on myöskin se, että jäsenvaltiot haluavat suojella omia toimialojaan – ja aina puhutaan siitä, kuinka tärkeä on eurooppalainen hyödykemarkkinoilla, vaihto Euroopan hyödykemarkkinoilla, eh, jotta saataisiin vakautta ja kasvua aikaan yrityksissä. Mutta samaan aikaan ei saa kuitenkaan unohtaa sitä, että yritykset, pk-yritykset myötävaikuttavat myöskin työntekijöiden elintasoon voimakkaasti. Usein kyseessä ovat perheyritykset, jotka usein reagoivat vähän myöhemmin kriisiin, mutta se ei suinkaan merkitse sitä, etteikö heitä pitäisi myöskin tukea taloudellisesti. Eli pitää voimakkaammin tätä vaatia Euroopan unionissa. Answer, although... Presidente, mi pare che il dibattito di questa sera abbia messo Kiitoksia puhemies. Minusta tuntuu, että tämän illan keskustelu on osoittanut, että miten päätöslauselmaesitys voidaan ottaa huomioon ja että parlamentti ja komissio vetävät ehdottomasti samasta, samaa köyttä samaan suuntaan ja pitää talouspolitiikassa etusijalle asettaa PK-yrityksiä koska PK-yritykset ovat todellakin meidän kansantalouksiemme selkäranka. Euroopan komissio tekee intensiivisesti työtä sen puolesta, että poliittiset päätökset täytäntöön pannaan konkreettisesti. Myöskin parlamentin ja neuvoston tuella – me olemme nyt hyväksyneet maksuviivästysdirektiivin. Tämä on erittäin tärkeä PK-yrityksille. Meidän täytyy painostaa jäsenvaltioita niin, että tämä direktiivi niin nopeasti kuin mahdollista täytäntöön pannaan kansallisessa lainsäädännössä lokakuusta lähtien. Jäsenvaltioilla on 24 kuukautta aikaa sen täytäntöönpanoon ja minä toivon, että direktiivi mahdollisimman nopeasti kaikkialla täytäntöönpannan, koska se direktiivi myöskin takaa sen, että pk-yritykset saavat helpommin luottoja. Ja ennen kaikkea nämä luotot ovat sellaisia, joita pitäisi erityisesti käyttää innovaatioihin. Direktiivin nopean täytäntöönpanon ansiosta voitaisiin Euroopassa säästää miljoonia euroja. 23. helmikuuta Small Business Act ähm, äh, tarkistetaan ja ajan, ajantasaistetaan komissiossa tämä Small Business Act ähm, sisältää tärkeitä asioita. Siinä on myöskin parempi pääsy rahoituslähteisiin. Tämä on yksi tärkeä meidän painopistealueestamme. Sen lisäksi me vaadimme myöskin tai pyydämme kaikkia jäsenvaltioita ähm, ja äh, äh, EUta nimittämään herra tai rouva PK-yrityksen. Äh, tähän virkaan tullaan nimeämään henkilö, joka tulee olemaan mm, vastuussa Small Business Actin täytäntöönpanosta, koska PK-yritykset ovat niin tärkeät komissiolle siis 23. päivä tämä tullaan hyväksymään ja jäsenvaltiot vaativat enemmän vielä PK-yrityksiltä ja tietenkin myöskin tässä pitää alue- ja paikallisviranomaisten myötä vaikuttaa, koska niillä on toimeenpanovalta. Ja mitä sitten luottoihin tulee, niin usein siitä on puhuttu varsinkin kun keskusteltiin direktiivistä, joka liittyy maksuviivästyksiin – minä olen sitä mieltä, että nämä huolenaiheet voidaan poistaa ainoastaan siten, että luottolaitosten ja pk-yritysten välisiä suhteita parannetaan, mutta kyseessä on myöskin PK-yritysten ja Euroopan investointipankin väliset suhteet. Eli nämä suhteet pitää asettaa uudelle perustalle, eli pitää umpikuja näissä suhteissa välttää. Nämä kuuluisat 30 miljardia, jotka on varattu pk-yrityksiä varten ja on sanottu, että niiden maksatuksessa on viivästyksiä, niin se johtuu siitä, että äh, niitä on vaikea siirtää kansallisille luottolaitoksille – ensimmäisen PK-yritysten rahoitusfoorumin asialistalla oli tämä ongelma, eli se, että on ruuhkaa EIPn eh, e ja kansallisten luottolaitosten maksusiirtojen välillä. Seuraavassa foorumissa tehdään ehdotuksia sen suhteen, miten pk-yritykset paremmin saisivat nämä luotot käyttöönsä. Puhutaan myöskin pk-yritysten yksin, yksinkertaistamisesta. Annan muutaman esimerkin. REACH-asetus ähm, sai aikaan sen, että täytäntöönpanomääräykset, määräykset, jotka ovat hyvin teknisiä osittain, että ne on käännetty kaikille virallisille kielille, äh, ja tämä on aivan erityinen rasite pk-yrityksille. Mm, äh, ja nyt huolehdimme siitä, että pk-yritysten ei tarvitse erityistä henkilökuntaa sitä varten palkata. Ja nyt me olemme saaneet aikaan määräyksiä, jotka helpottavat ja yksinkertaistavat pk-yritysten toimintaa näihin nämä seikat, joihin on puututtu. Small Business Actin kautta tulemme pk-yritysten yritysympäristöä enemmän vielä parantamaan ja me tulemme myöskin kuntotestit kilpailutuksesta laatimaan. Ja tämä liittyy myöskin teollisuuspolitiikkaan ja teollisuuspolitiikkaan liittyy kilpailutuksen seuraamukset. Myöskin tästä kohdin pk-yritykset tulevat hyötymään. En voi olla kiittämättä herra Rybikiä siitä, että parlamentti tukee meitä silloin kun kyseessä on se, että saataisiin enemmän rahoitus, rahoitusta seuraavalle ohjelmakaudelle. Minä tulen tämän asian puolesta tekemään työtä ja olen merkinnyt muistiin kaikki, mitä täällä on sanottu. Ja kaikissa mahdollisissa tilanteissa minä olen aina toistanut sen, että minulle pk-yritykset ovat ensisijaisen tärkeitä ja minä tulen huolehtimaan siitä, että byrokraatti, byrokraattiset esteet poistetaan ja luottojen saantia helpotetaan, koska siitä on etua suoraan pk-yrityksille – minä olen aina sanonut, että teollisuuskomissaari tulee myöskin tulevien vuosien aikana panostamaan tähän aiheeseen ja toimikautensa loppuun. Ja minulle Euroopan parlamentin tuki on erittäin tärkeää myöskin sitä varten, niin kuin jo johdannossani sanoin, että parlamentti ja komissio ovat ehdottoman yksimielisiä tästä asiasta. Kiitos. So the debate on...